Okay, colleagues, I was explaining to minister that... Kollegat, meillä on huonottavat täällä parlamentissa. Aina aloitamme vähän myöhässä, pyydän anteeksi ministeriltä. Mutta ennen kuin aloitamme, niin ilmoittaisin teille pari asiaa. Huomenna kello 15 meillä on yhteinen kuulemistilaisuus ihmisoikeuksia käsittelevän alavaliokunnan kanssa – PHS 5001 rakennuksessa tai salissa. Ja siellä aiheena on siis ihmis, ähm, kansalaisyhteiskunta ja sen tilanne. Ja kello äh, vartin yli neljä huomenna iltapäivällä Inte järjestää järjestää tilaisuuden, joka koskee kestävän kehityksen ja kasvun haasteita Afrikassa. Siellä voimme kuulla ihan kentän ääntä Afrikasta. Jan 6 Q2 on sali. Ehkä sihteeristö voi lähettää nämä tiedot vielä sähköpostitse kaikille. Ja ehkäpä koordinaattoritkin voisivat muistuttaa jäseniä näistä yhteisistä kuulemistilaisuuksista. Siitä olisi paljon apua. No niin, on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi Slovakian puheenjohtajavaltiota edustava ministeri Lukas Paricek. Hän on Slovakian tasavallan ulkoasian ja Eurooppa-asioista vastaava ministeri. Ja hän on siis perehtynyt ulkomaanpolitiikkaan. Hän jo lounasti koordinaattoreiden kanssa, joten hän on jo joitain ajatuksiaan meille kertonut. Olen myös iloinen voidessanne kertoa, että täällä on George Vella, Maltan ulkoasiaministeri. On oikein mukavaa, että voimme tehdä nyt puheenjohtajatiimin, mm, siis te olette puheenjohtajatiimin jäsenenä ja voimme tehdä teidän kanssanne yhteistyötä siinä ominaisuudessa. Teemme tietysti yhteistyötä myös tämänhetkisen puheenjohtajavaltion kanssa. Tulevina kuukausina voimme toivottavasti tehdä läheistä yhteistyötä. Marecek keskittyy humanitaarista apua koskeviin asioihin omassa puheessaan. Monista asioista voimmekin keskustella <clears throat> tähän asiaan liittyen. Meillä oli juuri Istanbulissa toukokuussa humanitaarista apua koskeva konferenssi. Greiro oli paikalla, hän oli valtuuskunnan johtajana ja hän on myös laatinut kertomuksen valiokunnallemme humanitaarisesta avusta. Eli Istanbulin jälkeiset tapahtumat tulevat olemaan tärkeitä. Meillähän on maahanmuuttokriisi, pakolaiskriisi meneillään. Eilen keskustelimme eh, DG Defcon pääsihteerin kanssa maahanmuuttosopimuksesta se on ikään kuin silta humanitaarisen ja kehitysavun välillä. Eli monia ovat ne asiat, joista me olemme keskustelleet. Nyt, keskustelleet. Nyt annan puheenvuoron teille, olkaa hyvä. Thank you, Linda. Honorable members. Kiitoksia, Linda. Arvoisat parlamentin jäsenet. Minulla on ilo olla täällä kertomassa teille Slovakian puheenjohtajakauden prioriteeteista humanitaarisen avun suhteen. Jotkut teistä ovat jo huomanneetkin tuo meidän pikku lahjamme teille, muistiolehtiö ja puheenjohtajakauden mainoskynät. Toivottavasti ne ovat teille iloksi. Minun täytyy todeta, että minä todella arvostan Euroopan parlamentin ja eritoten tämän valiokunnan työtä humanitaarisen avun alalla. Ennen kuin äh, esittelen teille ohjelmaamme, haluaisin kiittää myös äh, hollantilaisia kollegoja, teitä arvon parlamentin jäsenet, äh, jouhevasta siirtymisestä kohti meidän puheenjohtajuuskauttamme on varsin haastavaa tarttua puheenjohtajan nuijaan alkumeiden puheenjohtajuuskauden jälkeen, koska hehän olivat erittäin sitoutuneita ja mukana tämän agendan toteuttamisessa. Kuten ministeri Blumen mainitsi puheenjohtajakauden alussa puheessansa, hän sanoi, että suurin muutoksiin menee paljon aikaa ja näin ei ole mahdollista se saavuttaa kaikkea tarpeellista kuuden, ku, kuuden puheenjohtajuuskuuden kuukauden aikana. Kuten Linda sanoi, että me toimimme täällä yhtenä tiiminä ja näin me haluamme antaa oman panoksemme sille edistykselle, mitä edellisellä puheenjohtajuuskaudella saavutettiin. Ja olen vakuuttunut siitä, että Maltan ulkoministerillä on sama näkemys minun kanssani. Voimme kaikki olla yhtä mieltä siitä, että humanitaarinen tilanne maailmassa on hyvin hankala Viimeisen vuosikymmenen aikana EU on ollut eturintamassa niin humanitaarisen avun rahoittamisessa kuin kehittämässä myös uusia ja tehokkaampia humanitaarisia välineitä. Samana aikana, kuten kaikki tiedätte, ihmiset, jotka ovat kärsineet humanitaarisista kriiseistä, on lähesty, heidän määränsä lähestulkoon kaksinkertaistunut. Pelkästään Syyrian konflikti Haiti on aiheuttanut suurimman humanitaarisen kriisin toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Meillä, me olemme nyt tilanteessa, jossa yli 76 miljoonaa ihmistä 31 maasta on, tarvitsee humanitaarista apua. Konfliktien takana, takia yli 51 miljoonaa ihmistä on joutunut lähteen pakoon. Ja meillä on yhä neljä, neljä maata, Syyria, Irak, Jemen ja Etelä-Sudan, jotka ovat tason kolme humanitaarisen kriisin maita. Vuonna 2004, kun Slovakia alkoi antaa kehitysapua ja olemaan mukana kehitysavussa ja humanitaarisessa avussa uutena jäsenvaltiona, tilanne on sen jälkeen huomattavasti muuttunut. Nyt on tärkeää tarttua siihen hetkeen, joka luotiin Istanbulin maailman humanitaarisen konferenssin avulla. Ja täytyy tehdä tästä työstä tehokkaampaa, ennakoitavampaa ja joustavampaa. Yhdessä meidän täytyy saada aikaiseksi järjestelmä, joka vastaa tavoitteita. Nyt täytyy lisätä avun antajien avustusmääriä, mutta on lähestulkoon mahdotonta aina riittävästi löytää varoja jatkuvasti kasvaviin humanitaarisiin tarpeisiin. Kaikissa heikommassa asemassa olevien ihmisten tarpeet ovat aina vain suurempia. Tässä tarvitaan lähestymistavan muutosta. Meidän täytyy puuttua todella näihin perussyihin, jotka johtavaan, johtavat pakolaisten valtaisiin virtoihin. Tässä täytyy ennaltaehkäistä konflikteja ja myös sulkea kuilu humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön välillä. Näiden realiteettien edessä olemme päättäneet keskittyä kolmeen avainasiaan ja neljän erityisen temaattiseen painopistealueeseen. Nyt katsoisin näitä kolmea avain kysymystä. Ensinnäkin meillä täytyy olla parempaa ja koordinoidumpaa humanitaarista tapaa vastata kriiseihin. Me tulemme tunnistamaan erilaisia tapoja, joilla voidaan parantaa humanitaarista asioiden hoitoa johdonmukaisen ja koordinoidun toimen, toimien kautta niin jäsenvaltiossa kuin komissiossakin. Olemme myös sitoutuneet siihen, että unohdetut kriisit palautetaan taas takaisin humanitaarisen avun agendalle. Kun katsotaan nyt tämän hetkistä maahanmuuttokriisiä, Slovakia pitää yhtenä painopistealueenaan myös pakkosiirtoja ja humanitaarista tilannetta esimerkiksi sisäisesti siirtymään joutuneiden osalta. Haluaisin tämän lisäksi vielä korostaa sitä, että humanitaarisen avun antamisessa paikalliset mahdollisuudet täytyy ottaa paljon paremmin huomioon, koska tällä tavalla tämä on, toiminta on paljon edullisempaa ja se on myös tehokkaampaa. Kun puhutaan humanitaarisen avun tehokkuudesta, niin tässä alueellisilla ja paikallisilla kansallisilla viranomaisilla on primääri rooli ja se täytyy tunnustaa. Kansalliset ja alueelliset viranomaiset pystyvät parhaiten tekemään töitä olemassa olevan infrastruktuurin kautta ja tällä tavalla voidaan myös parantaa näiden toimien kestävyyttä. Toiseksikin meidän täytyy nyt järjestää seuranta Istanbulin humanitaar- maailman humanitaarisen huippukokouksen tuloksille. Monet teistä varmasti osallistuivat tähän huippukokoukseen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet yli 600 sitoumukseen niin, että saadaan aikaiseksi tehokkaampi ja parempi kansainvälinen ja kansallinen humanitaarinen järjestelmä. Minä olin mukana presidenttimme valtuuskunnassa ja haluaisin suositella tätä monitahoista lähestymistapaa, jossa on kolme ulottuvuutta. Ensinnäkin tämä on poliittinen, koska tässä halutaan saada aikaiseksi todellista globaalia tukea tälle aiheelle lähestymistapa oli myös käytännön koska haluttiin parantaa humanitaaristen, humanitaaristen apumuotojen tehokkuutta kentällä. Ja kolmanneksikin täytyy lisätä tietoisuutta koko kansainvälisen yhteisön silmissä. Huippukokouksessa on tuette tuettu kaikkia humanitaarisen järjestelmän uudistuksia, joita Euroopan unioni ja eritoten Euroopan parlamentti ovat vaatineet, erityisesti mitä tulee rahoitukseen ja koulutukseen. Siellä korostettiin myös äh, sitä, mitä korostamme itse ensimmäisessä avainpainopistealueessamme. Loputtomasti humanitaarinen apu ei voi olla korvaava, kor, ei voi korvata poliittisia ratkaisuja. Meidän täytyy puuttua perussyihin konfliktien osalta ja ottaa kokonaisvaltainen lähestymistapa kaikkialla tässä vaaditaan sitä, että apuponnistelut, niitä käsitellään yhdessä erilaisten muiden asioiden kanssa, kuten turvallisuuden ja kehityksen kanssa. Me tulemme hyvin läheltä seuraamaan tulevaa YK yleiskokousta pakolaisten ja maahanmuuttajien suuresta liikennästä ja me tulemme helpottamaan jäsenvaltioiden välistä keskustelua niin, että voidaan löytää kestäviä ratkaisuja maahanmuuttohaasteisiin. Euroopan unionin pitäisi puhua selkeästi yhdellä äänellä tuolla foorumilla. Me haluamme myös korostaa sitä, että tässä tarvitaan sitä, että pidetään kiinni kansainvälisestä humanitaarisesta lainsäädännöstä ja annetaan apua ja turvaa muun muassa lääke tieteelliseen lääkäreille ja muille terveys, terveydenhuollon ammattilaisille kentällä. Tässä täytyy kunnioittaa humanitaaristen ihmisten, humanitaaristen työntekijöiden ö, turvallisuutta. Ja tämä muistutus tästä asiasta tuli vain kolme päivää sen jälkeen, kuin tohtori Veronika Ratskovaa äänet, ö, ammuttiin sen jälkeen, kun hän oli juuri vienyt raskan olevan naisen sairaalaan ambulanssilla. Tämä on aivan traaginen muistutus äh, humanitaarisen kriisin ulottuvuuksista. Me tunnustamme sen, että huippukokous ei ole mikään lopputulos itsessään päinvastoin ja tässä tarvitaan vielä paljon työtä eh, niin, että sanoista päästään tekoihin. Me tarvitsemme poliittista tahtoa pitkällä aikavälillä. Meidän täytyy siirtyä eteenpäin yhteisten sitoumustemme kanssa ja Slovakia tukee kaikki näitä ydinsitoumuksia. Tämän lisäksi, kuten Istanbulissa sanottiinkin, ensi vuodesta lähtien me kaksinkertaistamme kansalliset, kansallisen kehitysavun ja kansallinen humanitaarinen humanitaarisen avun järjestelmämme järjestetään uudelleen paljon tehokkaammaksi. Kolmas prioriteettimme on viedä eteenpäin ja kannustaa eurooppalaisen konsensuksen humanitaarista avusta, koska se on Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kulmakivi humanitaarisen avun alalla. Tässä pannaan täytäntöön toista toimintasuunnitelmaa, joka liittyy konsensukseen. Me haluamme parantaa tehokkuutta ja laatua humanitaarisessa järjestelmässä, niin että tuemme tätä toista konsensuksen täytäntöpanosuunnitelmaa. Hyvät naiset ja herrat, mainitsin alussa, että näiden kolmen avainpainopistealueen lisäksi meillä on neljä temaattista aihetta, eli sukupuolten välinen tasa, tasa-arvo, koulutus hätätilanteista, humanitaarisen ja kehitysavun välinen yhteys ja sitten elintarviketurvallisuus. Nämä ovat sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi suurimmista vaikeuksista tässä. Naiset ja lapset, tyttölapset kärsivät usein eniten kriisitilanteissa niin sosiaalisesti kuin taloudellisestikin, samoin kuin he kärsivät myös sukupuolen perustuvasta väkivallasta. 60 prosenttia ennakoitavissa ja estettävissä olevista äitiyskuolemista tapahtuu kuitenkin humanitaaristen kriisien aikana. Jopa 70 prosenttia naisista on kärsinyt seksuaalisesta tai sukupuoleen liittyvästä väkivallasta jo pelkästään Syyrian konfliktin aikana. Meidän täytyy ottaa huomioon se, että naiset ja tytöt ovat usein ensimmäisenä vastaamassa kriisin esittämiin vaatimuksiin ja heidän panoksensa asioiden ratkaisemiselle on äärimmäisen tärkeä. Sitten toiseksikin meidän täytyy ottaa huomioon erityistarpeet, joita lapsilla on hätätilanteessa, eritoten koulutuksen osalta. Tänä päivänä yksi neljästä kouluikäisestä lapsesta maailmassa, eli noin puoli miljardia lasta, asuu kriisi maassa. Noin 75 miljoonaa näistä lapsista ja nuorista joko kokonaan ovat ilman koulutusta saavat, tai saavat huonolaatuista koulutusta, tai heillä on vaarana kokonaan pudota pois koulusta. Samalla voitaisiin sanoa, että koulutus on se, jota kaikista eniten tarvitaan kriisitilanteissa, koska se antaa oman panoksensa lasten tilanteen parantamiseen ja saa heidät sellaiseen tilanteeseen, jossa kriisi vaikuttaa heihin vähemmän. Tässä mielessä Slovakian puheenjohtajavaltio tulee erityisesti korostamaan koulutuksen tähdellistä roolia humanitaarisissa operaatioissa. Me olemme iloisia komission päätöksestä lisätä koulutushankkeiden rahoitusta tilanteissa kahdesta prosentista neljään prosenttiin Euroopan unionin humanitaarisen avun talousarviossa – ja se, että nyt käynnistetään tällainen Education Cannot Wait-rahasto. Tämä on myös hyvä asia. Viime viikolla minä vierailin Libanonissa pakolaisleirillä. Siellä on noin 1,1 miljoonaa syyrialaista pakolaista ja vielä noin puolisen miljoonaa palestinalaispakolaista. Ja siellä on kaikista eniten pakolaisia per capita koko maailmassa. Joka kolmas eh, Libanonissa oleva henkilö on pakolainen. Ja tämä on sellainen tilanne, jota ei oikeastaan pysty oikein kuvittelemaankaan. Tilanne oli minun mielestäni todella liikuttava. Ihmiset eh, istuivat siellä eh, mudan keskellä hätäasumusten, hätäasumusten lomassa ja heillä on täysin mahdotonta elää mitään normaalia elämää. Minulla oli mahdollisuus puhua seitsemän lapsisen perheen kanssa. Perheen isä kärsii diabeteksestä ja äiti on ainut, joka tuo rahaa kotiin. Ja äiti todellakin kantaa koko perheen taakkaa harteillaan. Ja isän hoitokustannukset ovat taloudellisesti raskas taakka perheelle. Ja tämä johtaa myös siihen, että lapsilla ei ole mahdollisuutta käydä koulussa ja saada koulutusta. Meidän täytyy nyt välttää sitä, että kasvatetaan tällainen menetetty sukupolvi. Terveydenhuolto- ja koulutuskysymykset ovat tähdellisiä tällaisissa olosuhteissa. Koulutuksen täytyy olla humanitaarisen vastauksemme ytimessä eri toten, kun puhutaan tällaista pakko, pakotetuista ö, siirtymisestä. Joskus jopa kaksi sukupolvea saattaa kasvaa pakolaisleirillä ja koulutus on aivan tähdellinen asia. Tämä on myös meidän kansallinen prioriteettimme. Tänä vuonna esitimme ensimmäisen humanitaaristen hankkeiden tarjouskilpailun Syyrian pakolaisleireille tai muihin naapurimaihin mukaan lukien Libanonin. Ja tässä on, no, tähän on suunnattu puoli miljoonaa euroa. Meillä on myös erityis stipendirahasto syyrialaisille koululaisopiskelijoille. Meidän ei pitäisi myöskään unohtaa esimerkiksi Keniaa ja muita afrikkalaisia maita, joissa on pakolaisia. Tämänhetkinen tilanne saattaa entisestään huonontua. Ja kun otetaan, kun otetaan huomioon pahin kuivuus 50 vuoteen Etiopiassa, niin siellä on 80 miljoonaa ihmistä avun tarpeessa. Tässä ei ole mitään taika sauvaa, jolla ratkaistaan kaikki ongelmat. Paikallisten olosuhteiden täytyy myös määritellä meidän humanitaarinen, humanitaarisen avun vastauksemme. Kolmas prioriteettimme on se, että haluamme vahvemman yhteyden humanitaarisen avun ja kehitysavun välille. Me uskomme, että tällainen, tämänhetkinen humanitaaristen kriisien tilanne vaatii sitä, että tässä tarvitaan parempiakin vastauksia kuin pelkkää hum, hätäapua, humanitaarista apua. Lähestymi, kokonaisvaltainen lähestymistapa humanitaariseen apuun ja kestävän kehityksen ja poliittisiin sitoumuksiin voi tehdä tästä vastauksestamme paljon kestävämpää kun ihmiselle opetetaan, miten kalastetaan, niin silloin häntä voidaan ruokkia, tai hän voi itse ruokkia itseänsä koko elämänsä ajan. Meidän täytyy siis päästä eroon tästä humanitaarisen ja kehitysavun välisestä kuilusta. Viimeisenä, vaan niin vähäisempänä, me edelleen tulemme korostamaan elintarviketurvallisuutta. Se on erittäin tärkeä osa-alue kriisiin vastaamisessa. Tähän ei varmasti tarvitse sen enempää keskittyä. Meidän täytyy olla ravinto- ja elintarvike apua. Yhä lähestulkoon 800 miljoonaa ihmistä vuonna 2005 kärsi aliravitsemuksesta ja monet henkilöt heistä kärsivät tästä sellaisista, sellaisten ääriilmiöiden kuin El Niñon takia. Eli ilmastonmuutoksella on merkittävä asia tässä. Meidän täytyy kansainvälisen yhteisön kanssa kokonaisvaltaisella tavalla vastata tähän niin, että saadaan elintarviketurvallisuutta aikaiseksi ja sen pitää olla yhtä suuri osa ainakin kuin humanitaarisen avun. Lopuksi, hyvät naiset, herrat, meidän puheenjohtajavaltiomme on sitä mieltä, että Euroopan unionin humanitaarista vastausta täytyy yhä enemmän kehittää, eritoten kun näistä humanitaarisista kriiseistä on tullut aina vain vakavampia globaalisti. Me uskomme, että näillä aloilla edistyminen tekee humanitaarista avusta niin tehokkaampaa kuin kestävämpääkin. Toivon, että puheenjohtajuuskaudellamme voimme tehdä hyvää yhteistyötä ja odotan ilolla teidän suosituksianne ja kommenttejanne. Kiitos. Ähm, ähm, minister. Kiitoksia kovasti ministeri teille. Linjasitte hienosti prioriteettejänne ja kun kuuntelin teitä, niin aika yhtenevillä linjoilla olemme mekin. Ainoa kysymys, joka minulla on ennen kuin annan puheenvuoron kollegoille, on seuraava. Te puhuitte humanitaarisen avun paineesta. Ihmiset ovat liikekannalla, myös elintarviketurvallisuus on paineen alla. Enemmän puhuimme budjetista sekä humanitaarisen avun budjetti että muut korvamerkityt rahat. En nyt muista ulkoa näitä lukuja, mutta, mutta mutta <clears throat> varoja on otettu esimerkiksi elintarviketurvallisuusbudjettikohdasta eh, Turkille. Eli tähän talousarvioon liittyy suuria kysymyksiä ja varmasti budjettia seuraavat <clears throat> kollegat ovat samalla linjalla. Anna nyt kuitenkin puheenvuoron Erik Reirolla. Hän on humanitaarisen avun apua koskeva pysyvä esittelijä. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää teille, herra Patsuk. Kiitoksia siitä, että puhuitte meille ja kerrotte puheenjohtajuuskautenne painopistealueista. Uskon, että uutinen on hyvä, kun maltalaiset ovat seuraavia vastuunkantajia, koska yksi meidän vaatimuksistamme on se, että meillä on koordinoitu vastaus, koordinoitu ja mahdollisimman yhteinen tapa toimia, jota viedään eteenpäin puheenjohtajuuskaudesta toiseen. Ajatellen näitä humanitaarisia kriisejä nyt toista, mitä kaikkia meillä käsissämme on. Mehän tiedämme, että humanitaariset kriisit ovat paljon suurimpia kuin koskaan aikaisemmin. Ja suuntauksenahan on se, että nämä kriisit aina vain vakavoituvat ja valitettavasti niiden määrä ei vähene millään tavalla. Konfliktien määrä, jota me pystymme ratkaisemaan, on itse asiassa aika nolla ja konflikteja uusia sellaisia syntyy aina vain enemmän. Näin ollen, ottaen vielä huomioon erilaiset luonnonilmiöt, kuten El Niño, johon tekin viittasitte, luovat meille näkymät aina vain kasvavista humanitaarisista tarpeista tuleville vuosille. Ja pikkuhiljaa tähän joukkoon liittyvät myös pakolaiset, ilmastonmuutoksen liikkeelle ajamat pakolaiset, ihmiset, jotka pakenevat kokonaisuudessaan niin sota, sotaisia konflikteja kuin ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikeuksia. Aivan kuten Lindakin tuossa jo korostikin, niin teidän prioriteettinne ovat pitkälti meidän valiokuntamme painopistealueiden mukaisia painopistealueiden, joita olemme yhdessä eri ryhmien kanssa luoneet. Haluaisimme viedä nämä prioriteetit, halusimme viedä ne Istanbulin huippukokouksenkin käsittelyyn, vaikka siellä nyt ei ollutkaan tarpeeksi vaikuttavaa valtuuskuntaa läsnä meiltä, niin kuin olisimme toimineet, mutta joka tapauksessa meidän painopistealueemme ovat vahvasti yhteneväiset, hyvinkin yksityiskohtaisesti yhtenäiset, yhteneväiset teidän puheenjohtajuuskautenne painopistealueiden kanssa. Haluaisin viitata muutamaan näistä painopistealueista. Ensinnäkin Uskon, että yksi välittömistä tehtävistä, joka on nyt käsissämme, on Istanbulin huippukokouksessa saavutettujen sitoumusten täytäntöönpano käynnistäminen. Te tiedätte, että Euroopan unioni yhdessä jäsenvaltioiden kanssa on hyväksynyt noin 600, komprom- 600 sitoumusta tässä kaikilla niillä alueilla, joita käsiteltiin Istanbulin huippukokouksessa, eli siis ketään ei jätetä yksin, lisätään rahoitusta, etsitään uudenlaisia rahoituslähteitä ja etsitään myös uusia rahoittajia jolta saadaan niin sanotusti tuoretta rahaa. Tämän lisäksi ponnistellaan enemmän konfliktien ennaltaehkäisemiseksi ja ratkaistaan, yritetään ratkaista tämänhetkisiä konflikteja. Lisäksi halutaan edistää kansainvälisen humanitaarisen lainsäädännön noudattamista ja sitä, mitä YK määritteli inhimillisyyteen investoimiseksi. Nämä ovat prioriteetteja ja sitoumuksia Istanbulin huippukokouksesta. Ja olisi myös erittäin tärkeää, että koordinoidulla tavalla Euroopan unionia ja jäsenvaltio nyt haluaisivat viedä eteenpäin näitä hyväksyttyjä sitoumuksia. Osittain myös sen takia, että voisimme toimia maailmanlaajuisena esimerkkinä ja hieman töniä eteenpäin niitä tahoja, jotka myös hyväksyvät näitä sitoumuksia niin, että he täyttäisivät myös oman tehtävänsä. Haluaisin tuoda tässä yhteydessä esille sen, että Euroopan parlamentti on aina puoltanut sitä, että järjestetään globaali valvonta sitoumusten, Istanbulin sitoumusten täytäntöönpanon osalta. Siis sellainen järjestelmä, joka mahdollistaa sen varmentamisen, täytetäänkö niin Euroopan unionin kuin maailmanlaajuisellakin tasolla näitä sitoumuksia. Tarvitsemme päivitetyn avoimen järjestelmän, joka mahdollistaa sen valvomisen, missä määrin täytämme omat sitoumuksensa. Ja uskon, että Euroopan unioni ja Slovakia unionin puheenjohtajavaltiona täytyisi toimia tämän asian eteenpäin viemiseksi. Varmaankin kannattaa myös korostaa sitä, että Euroopan parlamentti on pyytänyt jo nyt Euroopan komissiota esittämään meille toisen toimintasuunnitelman eurooppalaisesta humanitaarisen avun konsensuksesta. Mukaan lukien mahdollinen eurooppalaisen konsensuksen uudelleen tarkastelu niin, että sitä voitaisiin so- sopeuttaa tämän hetkisiin tämänhetkisiin piirteisiin, joita humanitaarisissa on, kriiseissä on. Te vertaisitte tämänhetkistä tilannetta vuoteen 2004. Tarpeet ovat kaksinkertaistuneet, mutta itse konsensus juontaa juurensa vuoden, vuoteen 1996, eli 20 vuoden aikana tilanne on määrättömästi muuttunut ja meidän täytyy myös nyt toimia, ja valiokunta on usean otteeseen pyytänyt tämän konsensuksen uudelleen tarkastelusta. tarkastelua. Kannattaisi myös keskustella konsensuksen täytäntöön panosta ajatellen Euroopan unionin ja Euroopan komission juuri hyväksymää globaalia strategiaa heinäkuulta, anteeksi kesäkuulta, ja joka esiteltiin Strasbourgissa parlamentille viime viikolla – ja tätähän tullaan sitten vielä neuvostossa käsittelemään, samoin kuin täällä Euroopan parlamentin keskusteluissa. Tämän asian osalta haluaisin tuoda esille teidän suuntanne erään varsin yleisen näkemyksen täällä valiokunnassa. Eli nyt pitäisi yrittää pitää kiinni humanitaarisen toiminnan erityiselementeistä. Eli siis äh, on aivan totta, että me emme kieltäydy pitämästä humanitaarista apua ja humanitaarista apua tietyssä yhteydessä myös kehitysyhteistyöhön ja myös turvallisuus, turvallisuudella on tässä tärkeä asema, mutta humanitaarisessa avussa riippumattomuus, neutraalius, tällaiset peri, periaatteelliset kysymykset, niistä täytyy pitää kiinni siinä vaiheessa, kun sovelletaan lähestymistapaa, joka ei saa olla pelkästään turvallisuuteen liittyvä nyt tässä varsin lopuksi jo, koska jos nyt puhutaan niin sukupuolten välistä tasa-arvosta ja koulutuksesta. Varmasti joku muukin koulutu, kollega täällä puhuu naisten ja tyttöjen asemasta ja useassa valiokunnassa olemme parlamentissa tässä töniskelleet komissiota niin, että päästäisiin tähän neljään prosenttiin humanitaarista avusta. Ja pyytäisin teiltä nyt puheenjohtajavaltion edustajana, että Euroopan unionina yrittäisimme kaikkia humanitaarisen kentän toimijoita töniä siihen suuntaan, kaikkia rahoittajia siis töniä siihen suuntaan, että he suuntaisivat vastaavan prosenttiosuuden humanitaarista avusta koulutuksen tarpeisiin. Lopuksi halusin vielä viitata tarpeeseen puhua yhdellä ainoalla äänellä, ainakin yhteisellä äänellä. Ja syyskuun korkean tason, YK korkean tason konferenssissa pakolaisista ja maahanmuuttajista. Ja haluaisin kysyä teiltä, onko jo työt aloitettu niin, että saataisiin aikaiseksi neuvoston johtopäätökset, joilla valmistellaan Euroopan unionin kantaa tämän huippukokouksen edellä sen mukaisesti, mitä Linda sanoi. No, minä nyt en lähde puhumaan näistä humanitaarisen avun talousarvion rajoitteista ja konkreettisesti elintarviketurvallisuudesta ja tästä siteestä kasvun ja ravitsemuksen välillä. Näyttäisi siltä, että no syyskuussahan piti olla riun huippukokous, mutta Tätä ei nyt siellä käsitellä. Me jossain vaiheessa meidän täytyy tähän tarttua uudelleen jos, jollakin tavalla. Mutta nyt minulla ei ole muuta. Kiitoksia. Thanks, Enrique. have... Kiitoksia kovasti. Listallani ovat Carl Görens, Maria Hoibuk, Jorgi Holveni, uh, Norbert Neuse. Does anybody else wish that? Haluaako joku muu käyttää vielä puheenvuoron? Ei näytä siltä. Hyvä. Meillä on aikaa. Pamposka ensin. Polboska. Very much, Linda. Kiitos, Linda. Haluaisin puhua Slovakia, koska tämä on hyvin tärkeä päivä Slovakian tasavallalle. Joten tervetuloa, herra valtiosihteeri, kehitysvaliokuntaamme. Olen ollut tämän valiokunnan jäsen 13 vuotta. Sen takia on ilo minulle nähdä teidät täällä tänään. Mitä sanoitte, niin Slovakian ohjelma humanitaarisen avun alalla on jatkumoa, jos ajatellaan Hollannin ohjelmaa. Yksi sen prioriteetista oli se, että valmisteltiin maailman humanitaarisen avun huippukokousta. Ja on vain järkevää, että Slovakia ja logista, että se tulee yrittää panemaan täytäntöön sitoumukset, joista sovittiin huippukokouksessa. Yksi painopistealueista ne on parantaa humanitaarisen avun järjestelmää EU:ssa. Kuten ehkä tiedättekin, muutama päivä sitten Euroopan tilintarkastustuomioistuin osoitti, että humanitaarinen apu EU:ssa, Afrikassa siis suurten järven alueella saattaa olla liian kallista. Ja Tuomistamme mukaan komissiolla oli tarpeeksi tietoa tietääkseen, josko apu on taloudellisesti tehokasta, koska yli puolet talousarviosta menee virastojen, YK-virastojen läpi. Ja palautetta, feedbackia ei tule tässä mielessä. Ja olen varma, että tämä ei ole ainoastaan suurten järven alueella ongelma, vaan myös tämä pätee myös muihin hankkeisiin. Joten haluaisin kysyä teiltä seuraavaa. Kun yritetään parantaa humanitaarisen avun järjestelmää, niin aiotteko puuttua tähän ongelmaan neuvostossa? Luuletteko, että voisitte viedä komissiota eteenpäin ja painostaa sitä, jotta se pyytäisi YK virastolta lisää avoimuutta. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitoksia. Charles Görens. Oui, merci. Euh, je voudrais remercier... Kiitoksia. Haluaisin kiittää pari sekkiä erinomaisesta puheenvuorosta. Tämä oli erinomainen esitys, ei ole mitään nokan koputtamista. Prioriteetit ovat kohdillaan. Nyt kysymys kuuluu, mitä voimme tehdä yhdessä. Meillähän on yhteinen työmaa tässä edessämme. Meidän täytyy viedä Euroopan unionia eteenpäin. Tietysti rahasta pitää aina puhua. Siitähän lausumakin kantamme ihan piakkoin. Ähm, humanitaarisen toiminnan politiikkaa äh, pyritään koordinoimaan. Meillä on toimivaltaa ähm, kehitysyhteistyöstä ja te olette vastuussa niiden henkilöiden valvonnasta, jotka toteuttavat tätä äm, apua ja me taas toisaalta vastaamme niistä henkilöistä, joita valvotaan. Mitä voimme tehdä siis yhdessä? Meillä on yhteistä työmaata edessämme mutta miten voimme antaa kehitysapua puolueettomasti? Esimerkiksi Turkin kanssa tehdyn sopimuksen yhteydessä voitiin huomata, että komissaari oli tehnyt erinomaista työtä ihmisoikeussaralla, mutta kuitenkin hänet, monet henkilöt osoittivat häntä sormella. Oltiin sitä mieltä, että tässä sopimuksessa oli oltu puolueellisia, eikä Turkin presidentti ainakaan kiitelty tässä yhteydessä. Miten voimme siis toimia niin, että humanitaarista toi apua, humanitaarinen apu, humanitaarista apua ei nähdä sellaisena asiana, ää, ää, ei ymmärretä väärin. Eikä myöskään aja, siis täytyy, täytyy tehdä myös komission osastojen välistä yhteistyötä. Eikä humanitaarisen avun pidä olla mikään poliittisten lehmänkauppojen väline. Ja toiseksi haluaisin äh, puhua vähän tästä parlamentaarisesta ulottuvuudesta. Me olemme valiokunta, joka olemme ähm, avoimia vuoropuhelulle. Ja tekin ehkä voisitte pohtia sitä, miten kansalliset parlamentit voitaisiin ottaa mukaan tähän vuoropuheluun, miten kansallisten parlamenttien toiminta voitaisiin koordinoida. Ja kolmas asia vielä, miten puheenjohtaja äh, valtiona aiotte pysyä kuulolla ja tiedotettuina niistä tarpeista, joita äh, ilmenee, kun tulee erilaisia draamoja tai katastrofeja ympäri maailmaa? Miten, miten pysytte valppaina? On tär- onko teillä jonkinlaisia keinoja äh, pysyä ikään kuin jatkuvasti ajan tasalla näistä tarpeista? Ja tässäkin kohtaa on tietysti otettava huomioon talousarviovarat ja ne varat, joita on käytettävissä. Haluan toivottaa teille kaikkea hyvää. Odotamme hyvää yhteistyötä teidän kanssanne. Kiitos. Thank you. Um... Kiitoksia. Sitten Maria Voipuku. Herzlichen Dank. Kiitos. Kiitos myös alustuksestanne ja että kerrotte siitä, mitä suunnittelette tulevaksi puolivuotiskaudeksi. Tästä on puhuttu jo paljon, että haluatte kehityspolitiikan humanitaarisena avuun vahvemmin liittää toisiinsa, jotta voidaan tehdä pidemmällä aikavälillä työtä. Mainitsitte koulutuksenkin esimerkkinä. Se on varmasti pragmaattisin esimerkki. Monet syyrialaiset pakenivat, koska haluavat lapsensa taas kouluun, koska he eivät halua tällaista menetettyä sukupolvea. Ja työmarkkinoille integroituminen olisi tähän myös hyvä esimerkki. Mutta suurin kysymys kuuluu myös rahoitus. Sitäkin on kestetty paljon viime vuonna. Meillä oli suuri aukko humanitaarisen avun rahoituksessa. Mitä ajatuksia teillä on tähän, miten nämä kysymykset saadaan paremmin rahoitettua ja varmemmin? rahoitettua. Suuret toimijat politiikassa eivät tulleet Istanbulin huippukokoukseen, nimittäin Venäjä. Miten tällaiset toimijat saataisiin taas mukaan siinä kysymys myös. Ja viimeinen kysymys minulla on liittyen siihen, tai sitten mainita sen myös alustuksessanne, nimittäin hyökkäykset ihmisiä kohtaan, jotka toimivat humanitaarisissa toimissa. Mainitsin tämän slovakialaislääkärin, joka ammuttiin. Tällaisia surullisia tarinoita valitettavasti esiintyyhän uudestaan. Mitä me voimme tehdä, jotta voimme tehdä tämän toiminnan turvallisemmaksi ja jotta nämä ihmiset, jotka ovat valmiit tekemään töitä tällä alalla, sehän ei ole myöskään itsestään selvää rahalla nyt voi maksaa, mutta tämä on myös inhimillistä toimintaa ja pitää suojata nämä ihmiset paremmin. Kiitos. Thanks, thanks Maria. Kiitoksia kovasti sitten Hoveni. Uh, thanks a lot and... Kiitoksia kovasti. Minäkin haluaisin onnitella teitä kunnianhimoisesta ohjelmastanne. Oli oikein mukavaa kuunnella näitä konkreettisia ja hyvin strukturoituja ehdotuksia. Ja olen yhtä mieltä kollegani kanssa siitä, että nimenomaan kouliminen on kaiken A ja O. Olen useaan otteeseen vierailut Irakissa, Syyriassa ja Libanonissa. Ja meidän täytyy ottaa tämä asia vakavasti. Olisin kiinnostunut tietämään, minkälaista rahoitusta tälle koulutushankkeelle on kaavailtu Oikeastaan tässä on kaksi elementtiä, jotka perustuvat paikallisten johtajien ja ihmisten <clears throat> kokemuksiin. Ehkä työpaikkojen luomislupaus on liikaa, mutta näille paikallisille ihmisille täytyisi antaa mahdollisuuksia toimia paikallisesti. Olisi kiintoisaa tietää, mikä, mitkä olisivat kaksi pääelementtiä, joiden avulla saataisiin pidettyä ihmiset omilla alueillaan, ei välttämättä kotipuolessa, mutta omilla alueillaan. Ja kahteen teidän kohtaanne sanon seuraavan. Te mainitsitte paikalliset kapasiteetit, kyvyt. Ne täytyy ottaa vakavammin. Paikalliset kapasiteetit ja valmiudet ovat sellaisia, että tietenkin meidänkin täytyy olla paikalla alueilla ja erityisesti tämänkaltaisilla alueilla kuin Syyria tai Irak, niin on vaikeaa saada paikallisia kokemuksia. Parin päivän kuluttua, siellä siis sinne mennään ja sieltä tullaan parin päivän kuluttua <clears throat> takaisin ja sitten on kerätty näitä kokemuksia, mutta vain suurista kaupungeista. Jos mennään muualle Syyriassa ja Irakissa, niin nähdään aivan erilainen, erilainen ilmiö. Voidaan kysyä, kuka, kuka, ketkä välittävät pakolaisista? No, paikalliset järjestöt, kansainväliset järjestöt tietenkin, niillä on paljon työtä tehtävänään. Ja korostaisin alati sitä, että EU on alueella suurin avunantaja. Mutta tämä on aivan erityinen kysymys siinä mielessä, että se on sama kuin jos muslimit ja kristityt ja muut kirkot ja uskonnolliset instituutiot, niillä on tärkeä rooli ensiavun antamisessa ja humanitaarisen avun antamisessa. Ja kun ajatellaan Euroopan unionin sääntöjä, niin ne eivät sitä salli. Tämänhetkinen tilanne on se, että uskonnollinen instituutio ei tietenkään saa suoranaisesti eurooppalaista rahaa. Voi olla erilaisia yhteistyökumppaneita ja muita, mutta meidän täytyisi me, mennä lähemmäksi, meidän täytyisi mennä lähemmäksi näitä realiteetteja, to, tosielämää. elämää Kyse on uskonnollisesta rakenteista. Kyse ei ole siitä, uskoko yhteen tai toiseen, mutta paikalliset yhteisöt on rakennettu sillä tavalla, että meidän täytyy Euroopankin puolelta äh, antaa hei, näille uskonnollisille instituutioille äh, mahdollisuus saada apua meiltä. Ja ihan lopuksi puhuitte ilmastonmuutoksesta. Ilmastonmuutos on vähän niin kuin jalkapallo. Kaikilla on sitä mielipide. Slovakian tiimi joukkue oli oikein hyvä. No niin. Eli ilmastonmuutos on asia, josta täytyy kertoa konkreettisemmin. Mitä se tarkoittaa? Kuinka monen ihmisen täytyy kahden tai viiden vuoden kuluttua muuttaa kotikonnulta muualle? Ilmastonmuutos ei ole mikään vitsi tai jokin asia, josta vain kehittyneet maat ovat huolissaan. No tässä valiokunnassa tätä ei ole kauhean vaikea ymmärtää, mutta jos tätä asia yrittää muille selittää, niin täytyy kyllä ihan rautalangasta vääntää. Toivottavasti saatte tässäkin aikaan edistystä. Kiitos. Noise. Äh, vielen Dank, Linda. Und Kiitos, Linda. Kiitos herra Paricek esityksestänne ja valmisteluistanne. Puhuitte siitä, miten tulevana puolivuotiskautena Slovakia tulee toimimaan puheenjohtajavaltiona teille ja meille. Olisin toivonut parempaa ajankohtaa kuin tämän. Nyt on Brexit äh, tulossa ja pakolaiskriisi. Sen myötä teillä on valtava tehtävä taakka kuitenkin toivotan kaikkia hyvää ja kiitos tästä hyvin rakennellusta valmistelusta. Tulee humanitaariseen apuun. Haluaisin muistuttaa, että teidän edeltäjänne puheenjohtajavaltiona Alankomaat lupasi meille konkreettisesti käsittelevänsä näitä velvoitteita, joista sovittiin Istanbulissa sitoumuksia. Se hyvä, jos puolivuot- seuraavan puolivuotisen aikana voisitte konkreettisesti arvioida, kuka voi täyttää sitoumuksensa, kuka tulee niin tekemään ja kuka ei. Ja sen myötä sitten myös aiheuttaa kansallisesti paineistusta, jotta yhteisesti humanitaarisissa kysymyksissä päästään eteenpäin ja jotta koordinaatiota saadaan paranneltua jäsenvaltioiden välillä. Oli ilo, että Mainitsitte myös nämä unohdetut kriisit ja kriisipesäkkeet ja että mainitsitte, mainitsitte nämä sisäisesti siirtymään joutuneet, sillä useammin niitä on enemmän kuin mitä ajatellaan. Usein nähdään vain ne pakolaiset, jotka lähtevät pois kotimaastaan, mutta liian vähän käsitellä niitä, jotka ovat omassa kotimaassaan joutuneet siirtymään. Ja myös se, että pakolaisia pitää ottaa vahvemmin alueella itsessään, sillä useimmat haluavat pysyä omilla kotikonnuillaan. Se on minusta oikea lähestymistapa. Valiokunnassakin meidän pitää olla tarkkana, että nämä uudet lähestymistavat kehitysyhteistyössä yhteydessä turvallisuuteen tekevät selväksi sen, mitä rahoja käytämme klassisiin kehitysyhteistyön tehtäviin – kuten köyhyyden torjunta, terveys, kasvatus, koulutus ja mitkä varat puolestaan liittyvät turvallisuustoimenpiteisiin. Tässä saattaa olla päällekkäisyyksiä, jos ajatellaan poliisivoimien koulutusta, mutta muilta osin pitää olla hyvin tarkkoina, että tässä rahoja ei käytetä väärin. Jos ajatellaan klassista kehitysyhteistyötä toisaalta, että niitä siis käytetään väärin muihin toimenpiteisiin. 4 prosentin tavoite jos ajatellaan koulutusta, se on minusta tärkeä tavoite. Teidän puheenjohtajuuskaudellanne sitä voimme tukea. Sitten solidaarisuus Euroopan jäsenvaltioiden välillä. Haluan tehdä selväksi, että viime vuosina me olemme tehneet yhdessä liian vähän Italialle, Kreikalle ja Maltalle, kun pakolaiset saapuivat. Nyt tilanne on parantunut, mutta solidaarisuutta jäsenvaltioiden välillä kuitenkin pakolaiskriisin voittamisessa on jättänyt toivomisen varaa. Diplomaattisesti sanottuna sanoisin, että teidän maanne komission ehdotuksessa sitä, miten pakolaisia tulisi jakaa, ei nyt suhtautunut siihenkaan kovin innokkaasti, joten siinä näin suuria haasteita, miten tästä ongelmasta päästäisiin, sillä haluamme solidaarisuutta, solidaarista pakolaisten jakamista. Ja olisi hyvä, jos puheenjohtajavaltio valtio siis Slovakia hyvänä esimerkkinä voisi toimia. Ette mainnut, mutta tiedän tämän alustavista keskustelusta, että kestävä energia kehitysmaissa on yksi teidän työnne pilareista. Tämä on minusta hyvä, sillä mitään ad hoc päätöstä ei tarvita, vaan kyse on pitkästä tiestä jota tämä valiokunta, ja työstä, jota täällä valiokunnassa ja EU-ssa ylipäänsä pitää tehdä kestävä energia kehitysmaissa. Ja myös maaseuduille sitä tarvitaan, jos haluamme auttaa ihmisiä siellä pääsemään energiaa käsiksi saman sähköä vuoden lopussa. Sitten annatte viestikapulan eteenpäin Maltalle Yhteinen AKT-EU-kokouskin oli tässä äskettäin, ja minua ärsyttää joka kerta, kun ajattelen sitä, että EU-jäsenvaltiot eivät ole valmiit. Sitten kun ne olisivat vuorossaan, kuten nyt tulevan vuotiskautena Malta, myös tätä yhteistä parlamentaarista yleiskokousta e ja kotin e ja EUn välillä käyttämään olisi hyvä, jos te Malta ajatellen voisitte siis vaikuttaa heihin että eurooppalainen vieraanvaraisuus tulisi selväksi, mitä tulee AKT ja EU-välisiin suhteisiin. Teillä on hyvin kunnianhimoisia tavoitteita vuoden lopussa. Varmastikin kerrotte valiokunnalle, mitä olette saavuttaneet. Jos saavutatte 50 prosenttia siitä, mitä olette tänään ilmoittaneet, niin se on hyvin menestyksekäs puheenjohtajakausi ollut sitten. Kiitos. Kiitoksia, Norbert. Kukaan muu ei ole pyytänyt puheenvuoroa. Haluaisin vielä korostaa yhtä asiaa, josta Norbertkin puhui. Nimittäin eh, humanitaarisen avun puuttuminen eh, omille jäsenvaltioille. Eh, me olemme pitkään puhuneet siitä, että budjetista puuttuu tapahtuu humanitaarisen avun antaminen omille jäsenvaltioille, vaikka kolmansille maille sitä annetaan. Ja siksi olimme iloisia siitä, että komissio teki aloitteen Ekon kanssa ja mobilisoi myös humanitaarista apua EUn sisällä. Mm, varmasti teitä kiinnostaa kuulla, miten asiat etenevät. Kansalaisjärjestöt tietysti pystyvät kertomaan, miten asiat ovat parantumassa. Emme me tietenkään voi niin, osoittaa ketään sormella, mutta kyllä esimerkiksi kun ajatellaan Kreikkaa, Italiaa ja muitakin EU-maita, niin kyllä nämä etulinjassa olevia maita, maahanmuuttokriisin etulinjassa olevia maita, niin kyllä niidenkin pitäisi voida saada humanitaarista apua. Olkaa hyvä, ministeri. Thank you very much, Linda. Kiitokset, Linda. Ja kiitokset teille kaikille erittäin tukevista kommenteista puheenjohtuskautemme painopistealueiden osalta. Olen iloinen siitä, että meillä on yhteinen lähestymistapa näihin asioihin. Ja kuten sanoitte, herra Noisan, jos voisimme saavuttaa edes puolet siitä, se olisi jo itsessään menestyksekästä. Olen yhtä mieltä tästä. Ja minä alussa jo korostin sitä, että tässä täytyy nyt rakentaa jo sen pohjalle, mitä edellisillä puheenjohtajuuskausilla tehtiin niin, että saadaan jatkumoa myös sitten myöhemmin Maltan kaudella ja senkin jälkeen. Kun nyt ajattelen teidän kommentteja ja kysymyksiä, niin minulla on muutamia viestejä, joita minun mieleni nyt juolahtaa. Olemme varmasti kaikki yhtä mieltä, että tässä tarvitaan tätä jatkumoa yleisesti ottaen. Humanitaarisen avun alalla tarvitaan parempaa koordinaatiota ja kaikkien tärkeiden toimijoiden mukanaoloa niin, että humanitaarisesta avusta tulee tehokkaampaa. Samoin täytyy myös arvioida ja panna täyteen näitä sitoumuksia, joihin sitouduimme niin Istanbulissa kuin mihin olemme sitoutuneet vuosituhannen tavoitteissakin. Nämä ovat niitä tärkeimpiä viestejä, joista voimme varmasti olla yhtä mieltä. Sitten rahoituksesta Linda mainitsikin, että no kaikkihan tiedätte, että tämänhetkinen humanitaristen tarpeiden tilanne on viime vuosina kasvanut rahoituksellisesti merkittävästi. Ja vaikka ö, avustuspanoksia lisäisimme entisestään, niin emme voi vielä kaikkiin tarpeisiin vastata. Tänä päivänä aikaisemminkin puhuin näistä luvuista, ja ne osoittavat, että, inhim- että että kansainvälisen yhteisön edessä on tällä hetkellä aivan valtaisa humanitaarinen kriisi. Ja tässä kontekstissa myös EUlla on sisäisiä haasteita näinä vaikeina aikoina, ja jotka me, ö, ovat myös suuri taakka eu talousarvioille Meidän täytyy varmistaa se, että joka ikinen euro käytetään tehokkaasti ja että se suuntautuu tarpeelliseen kohteeseen. Tässä yhteydessä on erittäin tärkeää mainita myös tämä järjestelmä, jotta taataan humanitaarinen apu ja rahoitus, joka täytyy tehokkaalla, avoimella tavalla saada toteutettua. Tästähän puhuttiin jo Istanbulin huippukokouksessa. Ja me haluaisimme jatkaa sitä loistavaa työtä, joka aloitettiin edellisellä, edellisillä puheenjohtajuuskausilla. Mitä tulee tähän maailman humanitaarisen huippukokouksen seurantaan, niin valmisteluprosessi ennen huippukokousta oli varsin hankala. Tässä oli erilaisia odotuksia ja kaikki osapuolet eivät osallistuneet tähän, mutta loppujen lopuksi mielestäni kansainvälinen yhteisö, hallitukset, yksityinen sektori, kansalaisjärjestöt olivat ähm, mukavasti läsnä tuolla kokouksessa ja siellä pystyttiin hyvin keskittymään humanitaariseen alueeseen. Työtä on vielä jäljellä, jotta voidaan taata se, että kansainvälistä humanitaarista lainsäädäntöä pannaan täytäntöön ja siitä pidetään kiinni. Ja meidän täytyisi myös poliittista toimintaa vahvistaa konfliktien ennaltaehkäisyssä ja konfliktien ratkaisussa. Puheenjohtajuus kautemme painopistealueita. Meidän täytyy miettiä, millä tavalla voimme täytäntöönpanoa koordinoida ja yritämme löytää myös tapoja parhaiten valvoa täytäntöönpanoa. Ja samoin ö, tätä mainitsemaani ö, avustusten määrän koordinointia täytyy valvoa. Sitten tämä humanitaarisen avun ja kehityspolitiikan yhteys. Tämähän on yksi mielenkiintoisimmista osista painopistealueissamme, koska no, minun täytyy todeta, että tämänpäiväinen jatkuva koti, kun joutuu siirtämään pois kotimaastaan tai jonnekin pakolaisleirille, niin ei silloin voi jatkuvasti vain turvata vuosi toisensa jälkeen humanitaariseen apuun. Täytyy pystyä arvokkaalla tavalla ihmisen oma elämänsä rakentamaan. Ja tämä on kenties yksi kirjallisimmista syistä, miksi meidän pitäisi jollakin tavalla yhdistää, tai no ehkä yhdistää väärä sana, mutta miettiä, millä tavalla voidaan mahdollisimman tehokkaalla tavalla koordinoida lähestymistapana. Tässä tarvitaan siis koordinoidumpaa, johdonmukaisempaa toimintaa niin, että että olla myös niin poliittisesti mukana kuin samalla myös kunnioitetaan humanitaarisia seikkoja, jotka ovat epäpoliittisia. Eurooppalainen konsensus humanitaarisesta avusta sitten. Itse konsensus on tänä päivänä ihan yhtä relevantti kuin se olikin vuonna 2007, ja tämä, tästä muistutettiin myös Istanbulin huippukokouksessa. Avain kehityskulut konsensuksemme suhteen yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Me haluamme johdatella, johdattaa tätä toimeenpanosuunnitelmaa. Tässä on rajoitettu määrä näitä toimia, joilla keskitytään kaikista tärkeimpiin asioihin. Meillä on tarveperusteinen lähestymistapa ja johdonmukainen humanitaarisen ja kehitysavun toimitus. Haluaisin seuraavaksi siirtyä Äh, Rova Savorskan kysymykseen kollegallemme, kollegalleni Slovakiasta Totesin, että mainitsitte tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen. Olemme tutustuneet tähän, äh, tilintar- äh, tähän tuomioistuimen kerto- kertomukseen. Me tulemme tätä työryhmässä myös pohtimaan ja yritämme mahdollisesti saada tämän myös mukaan neuvoston johtopäätöksiin puheenjohtajakautemme aikana Kiitokset kysymyksestä. Ne anteeksi, en vastannut teille slovakian kielellä. Mitäs muuta meillä tässä nyt vielä olikaan? Rahoitusyhteistyön koordinoinnin jo mainitsinkin. Koulutus ja rahoitus. Monet teistä mainitsivat koulutuksen ja siihen liittyvän ja, ja näihin asioihin liittyvän myös humanitaaristen työntekijöiden suojelun. Koulutuksesta voin todeta sen verran, että tässä ei ole kysymys pelkästään ihmisten kouluttamisesta, vaikka se onkin kaikista tärkeintä, vaan myöskin siitä, että koulut ja koulutuspaikat ovat ikään kuin turva satamia lapsille ja nuorille. Mehän huomasimme, että nuoret pojat, heidät voidaan rekrytoida sotilaallisiin ryhmiin tai heitä voidaan käyttää lapsityövoimana varsin nuoresta pitäen ja lapset ja nuoret tytöt, heitä voidaan käyttää seksuaalisesti hyväksi ja joskus kidnapata. Ja tätä tapahtuu silloin, kun he eivät ole koulussa, he eivät ole osana jotain yhteisöä kouluttautumassa. Meidän täytyy myös tuoda esille se, että kun kunnioitetaan kansainvälistä humanitaarista lainsäädäntöä niin koulut ja sairaalat ovat turvasatamia ja niitä vastaan ei pitä, pitäisi hyökätä. Joten tässäkin mielessä koulutus on tietynlainen turvasatama lapsille ja nuorille. Sitten humanitaaristen työntekijöiden turvallisuudesta kentällä, kriisialueilla. Mielestäni tärkeintä on tässä nyt kunnioittaa kansainvälistä humanitaarista lainsäädäntöä ja tässä me voimme nyt yrittää vahvistaa kansainvälisen humanitaarisen lainsäädännön noudattamista. Ja tällaiset tragediat, joista yhden jo mainitsinkin, Etelä-Sudanin humanitaarisen työntekijän murha. Toivottavasti tällaista ei enää koskaan tapahdu. Meillä on viime vuosina ollut ehkä sellainen tunne, että tämä on sitä uutta normaaliutta. Kansainvälistä humanitaarista lainsäädäntöä rikotaan ja tällaisia siviiliuhreja mukaan lukien kriisityöntekijöitä kriisityöntekijät kärsivät. Tämän täytyy nyt loppua ja meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota tähänkin seikkaan. millä tavalla kaikki toimijat sitten voidaan ottaa mukaan, siis heidät, jotka olivat mukana humanitaarisessa huippukokouksessa, kuten sanoitte, että tässä ei ole kysymys pelkästään EU-pohdinnoista, vaan myös esimerkiksi YKsta ja koko maailmanlaajuisesta yhteisöstä. Täytyy miettiä, mitä siellä puhuttiin, mitä, mihin sitouduttiin. Mainitsitte myös Venäjän. Slovakian puheenjohtajuuskaudella. Me tulemme olemaan yhteydessä kumppaneihimme, neapureihimme, myös Venäjään YK-kontekstissa ja New Yorkissa ja Genevessä. Ja me odotamme ilolla tätä tulevaa maahanmuutto- ja pakolaisuuteen liittyvää konferenssia. EUn globaalina humanitaarisena toimijana täytyy toimia niin, että kaikki muutkin tärkeät toimijat ovat mukana työssä. Yhteistyötä ja ö, koordinaatiota me tarvitsemme ja kaikkien täytyy olla mukana tässä, koska rahoitusta puuttuu. Koskaan ei tule olemaan riittävästi varoja humanitaaristen tarpeiden täyttämiseksi ja tämän vuoksi meidän täytyy koordinoida työtä ja saada kaikki mukaan samaan veneeseen niin, että voimme ratkaista humanitaariset kriisit. I believe, uh... How to keep the people... Millä tavalla sitten saadaan ihmiset pysymään omilla alueillaan ja heidät toimimaan tässä? Tämä oli tämä lokalisaatiota, josta, josta puhuin. Tämä on yksi tärkeimmistä osioista. Ehkä näin tämän hyvin Libanonissa, kun keskustelin hallituksen viranomaisten ja paikallisten työntekijöiden kanssa. Heistä tuntuu siltä, että Euroopan unioni ja kansainvälinen yhteisö ja YK eivät oikein ymmärrä libanonilaisten kontekstia ja eivät ymmärrä sitä paikallista ö, todellisuutta, että lähestulkoon kolmessa väen, kolmannes väestöstä on pakolaisia. Tämän vuoksi minä tuen vahvasti tällaista paikallista omistajuutta, jos sitä näin voisi kutsua niin, että paikalliset ovat mukana ja tuetaan paikallista infrastruktuuria ja taloutta. Siellä Libanonissa oltiin hyvin skeptisiä siitä avusta, jota suunnataan pelkästään pakolaisille, vaikka on valtaisa määrä myös libanonilaisia, eh, jotka kärsivät. He ovat eh, köyhiä, he ovat joutuneet sisäisesti siirtymään asumaan muualle, he eivät saa apua ja varmasti näin on muissakin maissa kun lähestytään näitä maita ja toimitetaan apua, niin silloin pitäisi ottaa huomioon myös paikallinen väestö, eikä pelkästään pakolaisia. I believe I, I, uh, that I have, uh... Uskoisin, että olen nyt vastannut kaikkiin kysymyksiinne, kommentteihinne. Ja jos en, niin oikein mielelläni vielä käyn keskustelua teidän kanssanne. Mm, milloin se nyt vain on mahdollista. Täällä on oma tiimini mukana. Me tulemme kovasti tekemään töitä puheenjohtajuuskaudellamme. Ja ö, aika ajoin tulen keskustelemaan teidän kanssanne ja mitä tulee Euroopan parlamentille tiedottamisesta, niin tämä on ehdottomasti sellainen ajatus, jota voimme tukea, koska on erittäin tärkeää toimia niin, että Euroopan unionissa me olemme kaikki myös samassa veneessä, teemme yhdessä työtä parlamentti, komissio ja neuvosto. Sieltähän konsensus sitten löytyy. Ja tämän täytyy sitten toimia päivittäisellä tasolla, koska mitä enemmän tietoja meillä on, mitä enemmän tietoa jaamme, sitä paremmin voimme reagoida ja tehdä tehokkaasti työtä yhdessä, kun ratkaisemme näitä haasteita. Kiitos. Thank, thank you, um, thank you. Kiitoksia kovasti. Nyt en huomaa, että kukaan jäisi kaipaamaan tietoja. Muistuttaisin kuitenkin teiltä siitä, että kello 17 meillä on yhteinen keskustelu ulkoasianvaliokunnan kanssa. Äh, haasteista, jotka liittyvät pakkosiirtoihin. YKssahan on, tämä liittyy YK keskusteluun äh, pakolaisista ja maahanmuuttovirroista. Q2, 2Q2 on sali, jossa tämä tilaisuus pidetään eli yhteinen kokous ulkoasian valiokunnan kanssa tästä aiheesta. Hyvä ministeri, odottelemme hyvää yhteistyötä teidän kanssanne ja toivomme, että kesän aikana ei tule mitään uusia humanitaarisia kriisejä. Toivotaan rauhallista kesää. On ollut sellaisiakin kesiä, kun olemme lähteneet lomille ja yhtä ja toista on tapahtunut. Toivottavasti nyt on rauhallisempi kesä ja odottelemme hyvää yhteistyötä koko kautenen aikana. Kiitoksia kovasti. Okay, colleagues, if those who are leaving... Kiitoksia. Jos olette lähdössä, lähtekää pikkuhiljaa. Um, Hyvät kollegat, nyt mennään seuraavaan kohtaan, kohtaan numero 17. Keskustelu talouskumppanuussopimuksista Itä-Afrikan yhteisön kanssa. Hyvät kollegat, jos te olette lähdössä, niin menkää nopeasti, koska me menemme nyt tärkeään kohtaan. Kyse on siis talouskumppanuussopimuksesta Itä-Afrikan yhteisön kanssa – Parlamentin täytyy antaa myöntymyksensä tälle sopimukselle. Tämä on tärkeä asia. Viisi maata on kyseessä tässä sopimuksessa Burundissa, Burundi, Kenia, Ruanda, Tansania ja Uganda. Nyt täällä on kyllä ihan liikaa meteliä. Kohta alan kuts- osoittaa tätä sormella ja kutsua teidän, syyttä tätä nimellä. Sihteeristäkin siellä mölisee. Olkaa hiljaa, niin Preera voi esittää mietintönsä valiokunnalle. No niin, nyt kokousolot ovat hyvät. Ole hyvä, Preera. Kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia. Rouva puheenjohtaja, kiitos äh, kollegoille, jotka ovat äh, kanssamme täällä tänään. Haluaisin sanoa, että lausunto, joka teille on jaettu. Ja muistuttaisin, kyseessä on teksti, joka on ähm, Intan mietintö. Se on laadittu siten, että on noudatettu näitä suuria linjoja, joita käytiin keskustelussa viime kesäkuussa joitain päiviä sitten tästä syystä. En nyt toista kaikkea mitä jo puhuimme 20. kesäkuuta. Esittelen ainoastaan päätelmäni sen jälkeen, kun olen tarkastellut talouskumppanuussopimustekstin, joka on EUn ja Itä-Afrikan yhteisön välinen siis. Kaiken kaikkiaan uskon, että tämä EPA-talouskumppanuussopimus palvelee eräänlaisena katalysaattorina. Se tuo kasvua ja osallistavaa kasvua ja kestävää kasvua alueelle. Se on siis tavoitteena. Mitä tulee taloudellisiin näkökantoihin, no tämähän perustuu asymmetriseen markkinoille pääsyyn ja se sallii unionin kumppaneille arkaluontoisten sektorin sulkemisen tämän sopimuksen ulkopuolelle tämän myötä sopimus jättää liikkumavaraa näille maille ja korostimme tätä aspektia ja keskustelimme siitä. Muistuttaisin myös pitkistä siirtymäajoista, 20, 25 vuotta jopa tietyille kategorioille, tuotekategorioille. Muistuttaisin myös poikkeuksista, jotka liittyvät markkinoiden avaamiseen ja takuista uusille toimialoille ja elintarviketurvallisuus on myös huomioitu, kuten myös mahdollisuus ottaa uudelleen käyttöön vienti, ja Kaikki nämä asiat äh, ovat äh, hyväksi, jos ajatellaan kehitysperspektiiviä. Eli no, meidän valiokuntamme perspektiiviä ajatellen. Ja alkuperäsäännöt saattavat helpottaa vientiä ja stimuloida alueellista integraatiota, mikä on tärkeä tavoite EUlle, kun se solmii näitä kumppanuus, talouskumppanuussopimuksia. Valitettavaa on, että läsnä ei ole viittausta kestävään kehitykseen. Kuitenkin Tätä kysymystä voidaan uudelleen tarkastella viiden vuoden kuluttua, kun sopimus on astunut voimaan. Tämä on uudelleen tarkastelu lausekkeen ansiota. Korkeiden virkamiesten komitea valvoo talouskumppanisopimuksen täytäntöpanoa. Sen pitää myös seurata sopimuksen vaikutusta kestävään kehitykseen muun muassa. Ja edelleenkin, mitä tulee kehitysasioihin, Mainitsen kehitysyhteistyön tässä ja sen tärkeyden sekä muut positiiviset asiat, jotka pitää huomioida tässä, sillä tässä on heijasteltu eri toimijoiden intressejä ja tarpeita ja prioriteetteja. Mutta kuten muissa talouskumppanuussopimuksissa, kehitysrahoituskysymykset tulemaan elintärkeitä. Meidänkin pitää kantaa tässä vastuumme ja varmistaa, että sopimusten täytäntöönpano saa sopivaa rahoitusta jatkossa ja otetaan huomioon myös absorptiokyvyttö paikallistasoittain. Mitä tulee ihmisoikeuksiin ja hyvän hallintotapaan ja näihin pilareihin, ensinnäkin pidän hyvänä sitä, että on osoitettu maininta tai sitä siis, on mainittu hyvä hallintotapa sopimuksen tavoitteissa. Se on selvästi kirjattu tavoitteiksi. No, paremmin oltaisiin voitu ehkä mainita ihmisoikeuksien noudattaminen, mutta kuitenkin tässä nyt viitataan epäsuorasti kotonoon sopimukseen. Siihen pitää tyytyä ja siinä puhutaan toimenpiteistä, joihin kumppanit voivat ryhtyä tämän sopimuksen myötä. Kyseessä siinä on assosiaatiolauseke, joka on mainittuna. Kotonou erääntyy sen myötä. On ehkä mahdollisuus vahvistaa ihmisoikeuksien odottamista ja uudelleen tarkastella talouskumppanussopimustakin. Uskon, että tässäkin kohtaa pitää kantaa vastuumme ja pyytää sitä, että vahvistetaan ihmisoikeuslausekkeita kotona jälkeisessä järjestelmässä. Olemme lähteneet hyvällä jalalla liikkeelle, sillä äänestämme Noiserin mietinnöstä kesän jälkeen. Pari sanaa seurantamekanismeista tässä sopimuksessa. Mainitsimme kesäkuun lopussa jo sen, ettei ole parlamentaarista komitea, joka tässä on vain sekakomitea, johon kansalaisyhteiskuntakin osallistuu. Pitää varmistaa, että sopimuksen voiman astuttua on käytössä seurantamekanismi, joka on vahva, ja että Täytäntöpano tapahtuu konkreettisesti, jos ajatellaan tätä seurantamekanismia siis. Pidän hyvänä Rova Malmströmin valmiutta toimia. Hän on sitoutunut tähän prosessiin. Hän mainitsi tämän kirjessään, jonka hän lähetti viime viikolla komission puhe, siis INTA-valiokunnan puheenjohtajalle. Lopuksi pitää olla tietoinen siitä, että tämä talouskumppanuussopimus on vain alkua ja että kaikki tulee riippumaan täytäntöönpanosta, joten vasta sitten, kun olemme saaneet lopputuloksen, voimme arvioida, onko puu kantanut hedelmää. Kehitysnäkökulman pitää pysyä ollisessa osassa täytäntöönpanossa. Ja lopuksi kysymys komissiolle, jos se sallitaan minulle. Pitäisi tietää, että jos tämän sopimuksen allekirjoitus tapahtuu heinäkuussa niin kuin oli ennakoitu, vai siirtäänkö tätä eteenpäin? Kiitos. Thank, thank you very much. Kiitoksia. Kovasti selkeä mietintö. Luin sen, <clears throat> se on oikein selvä. Siinä on hyvät suositukset ja muutkin asiat ovat selkeitä. Noin se. Ja, vielen, vielen Dank, Linda. Kiitos, Linda. Kiitos, Christian, sinun tekstistäsi periaatteessa. Voin vain korostaa, mitä sanottiin viime keskusteluissa. Eli että me uskomme, että nämä maat, Burundi, Ruanda, Tansania, Kenia, Uganda, taloudellisesti ovat melko hyvin integroituneita ja tästä syystä oli tärkeää tehdä yhteinen tarjous tulli tariffien laskusta meistä on kyllä valitettavaa, että ihmisoikeudet, sosiaaliset ympäristönormit äh, ei ole mainittu suoraan. EPA talouskumppanisopimuksissa on vain epäsuora viittaus kotonoon sopimukseen. Eli periaatteessa oikeudellisesti sitovia ihmisoikeus, äh, sosiaali- ja ympäristön normeja. Meillähän on kaikissa talouskumppanisopimuksissa tämä on tavoite, mutta tässä nyt sitten juridinen kysymys kuuluu, että mitä tulee tapahtumaan kotona sopimuksen voimanastumisen päätyttyä. Meillä on tärkeää, että epojen täytäntöpano valvotaan kunnolla, jotta mahdolliset puutteet ja ongelmat saadaan korjattua aikaisessa vaiheessa. Tämän takia on myönteistä, että valvontakomitea, tämä consultative neuvoantava komitea on suunnitteilla. Ratkaisevaa meille on myös kansallisyhteiskunnan sitouttaminen mukaan tähän monitorointiprosessiin ja Burundin tilanteeseen erityisesti ja vastuumme siellä, jos ajatellaan ihmisoikeusvuoropuhelua. Eilisillasta lähtien kuitenkin on uusia kehityssuuntia. Eilisillasta lähtien tämä tutkimus on saatu. Sen siis laati Cambridgein yliopisto, parlament, parlamentti ja siitä selviää tutkimuksesta, että kyseinen, niin so, että tullaan siihen päätelmään, että e- epäsopimukset, joita on sovittu Itä-Afrikassa, eivät ole sopivia kotonoon jälkeiseen mekanismiin. Eli asiantuntijat sanovat, että sopimukset, joita teemme Itä-Afrikan, Länsi-Afrikan, Kariformin kanssa – ovat ihan ok ihmisoikeuslausekkeen kannalta, mutta Itä-Afrikan osalta komissio on valinnut muita muotoiluja syystä tai toisesta. Ja tämän myötä voidaan sanoa, että tässä on vielä toimintavaraa, sillä tiedän, että ryhmässämme on myös vastustusta, jos ajatellaan näitä, sitä, että ihmisoikeuskysymyksiä selvitetään. Eli mitä jos ihmisoikeuksia loukataan, miten sitten toimitaan. Suhtautuminen tässä on toisenlaista eteläisessä Afrikassa verrattuna Kariformin Itä-Afrikkaan. Sen takia ajattelen, että tässä pitää vielä olla yhteydessä komissioon. Komission pitää selittää meille, miksi Itä-Afrikan osalta toimitaan toisella tavoin kuin muiden kolmen kumppanin ja alueen kanssa. Sen takia pyytäisin, että olisi aikaa tarkistuksille ja äänestystä varten sitä voitaisiin lykätä, kunnes komissio on selvittänyt tilannetta. Thank you. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä? Hoipu, olkaa hyvä. Thank you, Linda. Um, yeah, um... Kiitos, Linda. Tämä ei ole ensimmäinen kumppanuussopimus, josta nyt puhutaan ja on tunnettua, että vihreät suhtautuu melko kriittisesti tähän erityisesti tässä näissä Itä-Afrikan maissa. Kyse on viidestä valtiosta, josta neljä on vähiten kehittyneitä maita ja Kenia. Sillä on korkeammat tulot ja se on eri tasolla. Sunnuntain jälkeen sitten tilanne on se, että Tansania on päättänyt olla allekirjoittamatta epäsopimusta EU kanssa. He perustelivat sitä Brexitillä. Ja tämä tulee vaikuttamaan negatiivisesti alueelle. Se on huonoksi Keniallekin. Kenia suhtautuisi muuten myönteisesti sopimuksen, koska se menettää muuten markkinalle pääsyn muilla. Näin ei ole, koska ne ovat vähiten kehittyneitä maita. Ja tämä tulee jännitettä alueella. No, ei ainakaan keventämään, jos nämä eri maat eri intresseineen solmivat ja pakataan yhteen sopimukseen. Tässä on minusta ongelma. Sitten EPAT eivät luo lisää moninaisuutta. EU-hun tuodaan pääasiassa elintarvikkeita, 60 prosenttia esimerkiksi eri hedelmätuotteita, sitten vielä leikkokukat siihen päälle. Nämähän ovat hyvin köyhiä alueita ja ne ovat nyt yhä enemmän näissä rahakasveissa kiinni cash cropeissa sen sijaan, että siellä tehtäisiin elintarvikkeita omaan käyttöön, joka edistäisi omaa kansantaloutta Raaka-ainetuotanto menee siis lähinnä EU-hun. Se ei ole minusta erityisen arvokasta. Sitten markkinoille pääsy Eurooppaan on joka tapauksessa jo hankalaa. Muun muassa hygienianormit liittyvät tähän, niiden kanssa on ongelmia. Sitten alkuperä, kriteerit ovat meillä hyvin korkeat Euroopan markkinoilla on ongelmia, jos ajatellaan elintarvikkeiden jalostusta, joten sen takia pitää vahvistaa paikallisia markkinoita, eikä tässä kehittää jotakin, mikä haittaa näiden maiden toimintaa, sillä ne voivat olla vielä sopivalla tasolla. Lisäksi asia, jonka mainitsin jo aikaisemmin tänään kuulemistilaisuudessa, verotappiot, veromenetykset, verotulomenetykset. Komission edustaja sanoi aamulla, että pitää kerätä lisää, käyttää paremmin, mutta pysytään tässä kerätä lisää. Siihen kuuluvat erilaiset verot ja EPA-sopimusten myötä mennä pidemmälle ja on tiukempia kuin mitä VTO meiltä mainitsee. VTO-sääntöjen mukaan nämä maat saavat nostaa näitä määräyksiä, mutta nyt sanotaan, että no eikö tässä ole, tässä on kyse vastavuoroisesta toimista. Tässä ei ole kyse vahvoista kansantalouksista kuitenkaan ja näin ollen. Jos tässä nyt toimitaan samalla tasolla, niin sen haittaa näitä maita. Ja minusta se on hankalaa niin kauan kuin ei toimita samalla äänenpainolla, niin, niin kauan näitä maita pitää tukea jotta ne voivat äh, vahventaa omaa asemaansa. Ihmisoikeusasiat Norbert Noiser jo mainitsi. Tämä voitaisiin lisätä, että myös kestävä kehitys äh, kuuluu tähän. Sen kuuluu myös ympäristö ja työnormit. Siitä ei ole tarpeeksi mainittu. Ja sitten on muitakin puutteita. Puhun tässä nyt ilonormeista vai ympäristönormeista? Selvästi se ei ole vielä varmistettua. Ja sanoisin myös, että ei tällaista vahvaa liberalisointia ensinnäkin. Näille maille pitäisi sallia se, että ne voivat kehittyä omalla alueellaan. Pitäisi edistää Afrikan sisäistä kehitystä ennen kuin tehdään tämmöinen pelinavaus Euroopan suuntaan. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Muistuttaisin kollegoita siitä, että Noiser mainitsema esitys kuullaan huomenna kolmelta Intavaliokunnan kanssa järjestettävässä yhteisessä kokouksessa. Siinä ää, käsitellään ää, raporttia, joka koskee muun muassa kotonun sopimusta ja sen jälkeistä aikaa. Preedalle sanoisin, <clears throat> että että komi- me olemme nyt kuulleet Tansaniaan liittyen siitä, että Tansania ei allekirjoittaisi talouskumppanuussopimusta Brexitin vuoksi. Eli Tansania ei välttämättä sitä allekirjoita. Ja meillä tarkistusten jättämispaikkahan on huomenna – minä kuitenkin sanon, että mitään kiirettä ei ole, koska Intevaliokunnalla ei ole mitään takarajaa asetettu tämän mietinnön suhteen, joten ehkäpä Preida me voisimme antaa kollegoille vähän lisää aikaa, ainakin kuulemisen jälkeiseen aikaan, kun tiedetään paremmin, mitä Tansanian kohdalla tapahtuu. Joka tapauksessa huomenna kello 13, 13 on takaraja tällä hetkellä. provided, or oh, we haven't received, and we will vote. Niin mehän emme ole vielä neuvostosta kuulleet mitään. Eli jos Tansanian osalta tulee ongelma, niin ehkä sellaista ei, sieltä ei mitään kuulukaan vähän aikaan. No, katsotaan, mitä komissiolla on sanottavanaan. Ehkä kesän jälkeen meillä on enemmän tietoakin. Olkaa hyvä komission edustaja. Thank Sorry, Mr. Val from DG Trade. DG Yes, dealing with economic partnership agreements. Kiitoksia näistä talouskumppanuussopimuksista. Kiitokset puheenjohtaja ja suuret kiitokset arvon edustaja Predalle ja siitä työstä, mitä hän on tehnyt tämän asian suhteen. Ja ystävällisistä, joskus kriittisistäkin sanoista, joita hän sanoi tästä Euroopan unionin talouskumppanuussopimuksista. Haluaisin mennä suoraan siihen seikkaan, jonka te mainitsitte puheenjohtaja, eli äskittäinen Tansanian vahvistus sille, että se tarvitsee enemmän aikaa allekirjoittaakseen tämän talouskumppanuussopimuksen. Meidän täytyy hyvin varovaisia olla käytettävien sanojen suhteen. En usko, että voidaan sanoa, että Tansiani olisi päättänyt olla allekirjoittamatta, tai ei näin Tansana, ainakaan ole meille kertonut ja myöskin ne syyt mm, allekirjoituksen siirtämiselle myöhemmäksi, ei niitä voida ihan itsestään selvinä pitää. Puheenjohtaja, tulin hieman myöhässä tänne kokoukseen ja olen pahoillani siitä. Me olimme tuossa ö, tapaamassa Itä-Afrikan ö, yhteisön ö, maiden suurlähettiläitä ja he poikkeuksetta vahvistivat meille, että allekirjoit verotuksen siirtäminen myöhemmäksi ja siteron tätä on heille hyvin pieni asia. Tämä on yksinkertainen asia muun muassa Ukandassa ja nämä kaikki suurlähettiläät pyysivät vain pikkuisen lisäaikaa niin, että he pääsisivät sellaiseen vaiheeseen, että voisivat samassa paikassa samaan aikaan allekirjoittaa nämä sopimukset. Ja komission puolelta varmastikin me olemme aina tukeneet heitä siinä, että he pääsisivät omiin, pystyisivät tekemään omat johta, johtopäätöksensä ja että käsiteltäisiin mahdollisia ongelmia, jotka ovat allekirjoitusten tiellä. Me jatkamme työtämme komissiossa nyt allekirjoitusten ja ratifioinnin tekemiseksi mahdolliseksi näille viidelle maalle. Suurlähettilät toivat esille, että tämä on kenties Afrikan kaikista yhdentynein alue. He haluavat mennä eteenpäin yhdessä, he haluavat vahvistaa niitä itselleen asetettuja tavoitteita, joita heillä on. Kuten mekin, he ovat kiinnostuneet myös valvomaan asioita. Tässä mielessä toteaisin, että että Rova Malmströmin kirjettä pidettiin sellaisena, että siinä, siinä oltiin tyytyväisiä ja ymmärretään, että halutaan valvoa näiden sopimusten toteutumista ja vaikutusta. Meillä on institutionaaliset rakenteet, joihin voimme turvata niin ministeri kuin korkean virkamiesten tasollakin, samoin kuin myös kansalaisyhteiskunnan tasolla – neuvontavan komitean kautta. Jos sallitte minulle vielä hieman lisäaikaa, niin en mene niinkään tähän professori Paatosin kysymykseen. Tästä varmaan keskustellaan huomenna yhteisessä kokouksessa. Siellä jää varmasti aikaa keskustelulle, mutta haluaisin nyt vastata yhteen kysymykseen siitä, että miksi eri sopimuksissa nämä lausekkeet on muotoiltu eri tavalla. Siitä yksinkertaisesta syystä, että neuvottelimme eri kumppaneiden kanssa, joilla on erilaisia herkkiä alueita, mutta että se henki, jossa nämä määräykset on neuvoteltu, ne ovat kaikki identisiä, koska ne kaikki juontavat juurensa kotonuun sopimukseen ja nehän, sehän on kaikkien näiden talouskumppanuussopimusten pohjalla. Yksityiskohdista varmasti tulee enemmän tietoa huomenna ja professori Partus on varmasti tässä myös pätevämpi keskustelemaan näistä asioista kanssanne. Jos vielä voisin minuutin käyttää, niin hieman puuttuisin tiettyihin aspekteihin, joista menneisyydessä ei niin selkeästi ole kenties puhuttukaan. Ajatus siitä, että talouskumppanuussopimus vähentää Itä-Afrikan maiden vientien monipuolisuutta, me pidämme tätä epäkorrektina eri totteen sen takia, että joustavampien sääntöjen mukaan on suuremmat mahdollisuudet äh, tullittomasti tuoda äh, pitemmälle jalostettuja tuotteita Euroopan unioniin. Mitä tulee sitten tulon menetykseen, hyvä puheenjohtaja, olemme toteuttaneet oman analyysimme. Ja se tullaan toimittamaan äh, myös parlamentille siinä vaiheessa, kun se on saatettu loppuun. Se osoittaa, että alueen liberalisointi ponnistelut ovat kenties pienempiä Afrikassa siitä yksinkertaisesti syystä, että 65 prosenttia EU-tuonnista on jo tällä hetkellä nolla tasolla. Ja tämä analyysi tulomenetyksestä osoitti, että vaikutus on hyvin, hyvin pieni. talouskumppanuussopimukset, tuoko se sitten suurta markkinoiden avautumista? No, kenties tässä puhutaan noin 15 prosentin ponnisteluista 15 vuoden aikana tai 17 prosenttia 25 vuoden aikana. Alue saa tarpeen mukaan tukea EUlta ja se varmasti pystyy hoitamaan näitä haasteita. Ja Naapurini Rovakara valdi pystyy varmasti teille yksityiskohtaisemmin näistä vielä puhumaan. Kiitoksia. Sitten DGE Kosta. Keivaldi, onko teille jotain lisättävää? Eh, good afternoon. Hyvää iltapäivää. Niin. Talouskumppanuussopimukset ovat kehityksen keino ja toki molempien osapuolten etujen mukaista on tehdä yhteistyötä sopimusten täytäntöönpanossa. EUn puolelta me sitoudumme antamaan sekä rahallista että ei-rahallista tukea olemassa olevien välineiden kautta EDFstä, mutta muistakin, muun muassa Aid for Trade-välineen kautta. Me haluamme ö, tukea niitä maita, joita pidetään, jo, joilla katsotaan olevan haasteita. Tietenkin tähän tukeen täytyy yhdistää uudistus, lupaus tehdä uudistuksia, näiden valtioiden täytyy tehdä uudistuksia, koska ei riitä se, että kehitysapua vain lisätään ja sitten lainsäädännöllisiä uudistuksia ei välttämättä tehdä eikä tehdä myöskään verotukseen liittyviä uudistuksia. Tällä hetkellä me keskustelemme näiden viiden maan kanssa EPAN eli talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanosuunnitelmista. Ne ovat kansallisia suunnitelmia. Me analysoimme koko joukon asioita valtioiden kanssa, hallitusten kanssa ja otamme huomioon yksittäiset kansalliset tilanteet. Aiomme laatia tiedonannon ensinnäkin näistä talouskumppanuussopimuksista ja sitten niistä instituutioista, joita tullaan perustamaan, jotta voimme paremmin viestiä muun muassa kauppa- ja teollisuusministeriöiden tai muiden ministeriöiden eh, kanssa sellaisten ministeriöiden, joiden toiminta liittyy näihin, näiden sopimusten täytäntöönpanon, eli ei ainoastaan valtiovarainministeriöiden kanssa. Ja haluamme yksilöidä tason tarkkaan sen, mihin toimiin näiden maiden täytyy ryhtyä, äh, millaisiin uudistustoimiin, miten me voimme niitä tukea, millaisia sektoreita tulee tukea, minkälaisia arvoketjuja haluamme tukea äh, niin, että näiden maiden vienti EU-hun voisi lisääntyä. Nämä suunnitelmat ovat vasta ihan lapsen kengissään. Tällä hetkellä vasta käymme keskusteluita valtioiden kanssa ja aiomme tehdä tämän aloitteen heti, kun allekirjoituskin tulee. Ja varoja tulee kansallisista indikatiivisista ohjelmista ja alueellisesta indikatiivisesta ohjelmasta. Ne kohdennetaan muun muassa maatalouteen, maatalousbisnekseen, energiaan, liikenteeseen – <clears throat> tietysti kaupan helpottamiseen ja niin edespäin. Eli nämä ovat sellaisia kaikkein tärkeimpiä tuottavia sektoreita, jotka voivat pönkittää maiden talouksia. Ehkä lopetan nyt puheenvuoroni tähän. Niin on no, aikakin loppuun, sanoo puheenjohtaja. Meillä on vielä yksi kohta ja pitää viiteen mennessä lopettaa. Niin, ehkä vastaan sitten myöhemmin, jos tarve, tarve vaatii. Preda te olette nyt kuullut komission puheenvuorot, kollegoiden puheenvuorot. Ainoa, mitä voitte muuttaa, on sanoa kyllä tai ei tähän tälle sopimukselle. Mitä, mitä, mitä olette mieltä? No, nyt äh, meidän pitää lykätä tätä varmaan, se on selvä. Vaikkakin luulen, että ne, jotka Haluat sanoa ei, ovat jo valmistautuneet tekemään niin. No, mutta muodollisesti, virallisesti luulen, että meidän pitää lykätä tätä sillä välin, kun odotetaan tarkennuksia niistä elementeistä, jotka jo mainittiin, joten no, vastaan kyllä tähän lykkäyspyyntöön päivämäärään, joka tarkennetaan sitten. Se nähdään sitten toivottavasti ei ennen joululomia. I mean, you're right. People will vote yes Niin, ihmiset joka tapauksessa äänestävät kyllä tai ei, mutta meiltä ei ole vielä neuvostosta pyydetty muodollista kantaa, ja se on kaikkein tärkeintä. Emme voi äänestää edes puolesta ennen kuin meidän myöntymystämme pyydetään. Ehkä, 20, ehkä elokuussa voimme sopia sitten äänestyspäivästä. Itse äänestyshän on aika simppeli, kyllä tai ei. No niin, palataan asiaan siis elokuun lopussa, asetetaan äänestyspäivä. Silloin tiedämme jo enemmän, mitä Tansanian rintamalta kuuluu. Tämä on varmasti kaikkien mielestä hyvä asia. Onko muuta lisättävää? Ei. Hyvä. Kiitoksia kovasti. Mennään eteenpäin kohtaan 18. Heidi Hautalan kysymys kehitys yhteistyövarojen käytöstä. En aio lukea itse kysymystä. Ehkä Heidi voi esitellä tämän kysymyksen minuutissa. Yeah, thank you very much, uh, Linda. Kiitoksia, Linda. Kysymys liittyy äskettäiseen suuntaukseen, joka on ollut helposti huomattavissa. Eli aika paljon tulee erilaisia pyyntöjä EU-jäsenvaltioilta ja korkealta edustajalta ja kenties jopa DEFCOL, DEFCOLta osittain. Eli pyydetään, että suun, suunnataan varoja, jotka on selkeästi alus, alun perin suunnattu köyhyyden torjuntaan ja kehityspolitiikkatarpeisiin. Suunnataan niitä tähän turvallisuus- ja kehitysyhteislinkkiin ja mitä tämä sitten tarkoittaa? Se jopa saattaa tarkoittaa perusrakenteiden toimittamista kumppanuusmaiden sotilaalliselle taholle. Ja kaikki tämä tapahtuu tilanteessa, jossa ei ole riittävästi varoja todellisten köyhyyden syiden käsittelyyn. Joten nyt olisi aika saada asianmukainen vastaus komissiolta ja DG Defkolta siitä, miten ihmeessä he kykenevät selittämään nämä muutokset niille henkilöille, jotka ovat sitoutuneet EUn kehityspolitiikkatavoitteisiin mukaan lukien rahoituksen. Kiitoksia kovasti. Oikein mukavaa, että Klaas Ruderhauser on täällä. Hän on DEFCON johtaja. Voitteko vastata yksinkertainen kysymys, mutta varmaan mutkikkaampi vastaus. Olkaa hyvä. Thank you very much. Um, Kiitoksia. Yritän antaa yksinkertaisen kysymyksen monimutkaiseen vastaukseen, sillä se on hyvin monimutkainen kysymys. Tämä tulee taustaa. Muistuttaisin, että kehityksen toiminnamme toimien yhä enemmän hyvin epävakaissa tilanteissa, kriiseissä, konflikteissa, hauraissa tilanteissa senpä vuoksi. Me olemme ensimmäistä, ja komissaari sanoi tämän useasti, jos ei ole tilanteita, jotka ovat edes vähän vakaita, emme voi käyttää kehitysponnistelujamme hyväksemme senpä vuoksi. On läheinen yhteys näiden kahden välillä. Ja näin on päästy tilanteeseen, jota on ennustettu tämä koko paketti, asiakirjapaketti, 7.7. tiedonanto kehyksestä, jolla tuetaan turvallisuussektorin uudistusta ja asiakirja, joka tähän liittyy, työskentelyasiakirja. Ja sitten toiset ehdotukset, liittyvät että tarkistetaan vakausvälinettä, joka tuo vakautta ja rauhaa siis vaikutusten arviointiin, arviointineen, ja siihenkin liittyy työasiakirja, joka liittyy tuon tuloksiin. Kaikki nämä asiakirjat totta kai tulevat äh, teille niin pian kuin ne on käännetty. Niitä ei aina käännetä, mutta ne oli virallisesti lähetetty sitten. Kysymys, jonka edustaja Hautala on esittänyt, on sellainen, että se liittyy näiden hankkeiden toteutettavuuteen ja haluaisin sanoa selvästikin, turvallisuussektori uudistukseen liittyvät parhaimmat toimet, joita voidaan tehdä Turusaralla, ja se mitä olemme aina tehneet. Meillä on noin miljardi tällä hetkellä turvallisuussektorin uudistukseen. Tämä liittyy oikeusreformiin, kaikkiin muihin toimiinkin, ja pitää myös varmistaa, että turvallisuustilanne maissa on sellainen, että kehitystä voi tapahtua. Ja turvallisuusalan uudistus on sellainen, että siihen voidaan käyttää näitä varoja. Tähän liittyy se, että asiakirja luo laimat kehykset, salistetaan kaikki asiat, jotka tähän voivat kuulua, kuten sanoin, Tämä on tällainen huippuasiakirja, jonka olemme laatineet yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Spesifimmät muutokset tähän vakausvälineeseen. Niiden tavoitteena on rajallisessa määrin ja poikkeuksellisissa olosuhteissa olla yhteydessä sotilastoimijoihin. On tilanteita, joissa kentällä ainoastaan sotilaalliset toimijat voivat täyttää kehitystavoitteita samaa näiden humanitaarisissa tehtävissä. Joskus pitää käyttää sotilaskuljetusaluksia, jotta humanitaarista apua saadaan perille. Sama saattaa päättää myös siihen, että taataan turvallisuus, jotta kehitys voi tapahtua. Eli se, mitä tässä puhutaan, on se, että käytetään sotilastoimijoita – kehitystavoitteiden saavuttamiseksi ei, sotilastavoitteiden saavuttamiseksi. Välineen tekstissä tämä on tehty selväksi, että kyse on poikkeuksellisista tilanteista, jossa ei ole muita toimijoita saatavilla. Näin voi olla, kun on vakava uhka valtion tärkeälle instituutiolle ja kun on konsensus myös kaikkien toimijoiden välillä, että vain turvallisuustoimet saattavat taata sen, että voidaan jatkaa kehitystoimia. Sen takia sulemme ulkopuolelle sotilaskulut jatkuvalla tavalla sen, että hankitaan aseita ja ammuksia ja kaikenlaiset koulutukset, joiden tavoitteena on lisätä torjuntavalmiutta joten tavoitteena on käyttää sotilastoimijoita kehitystarkoituksiin. Ja tästä olemme sopineet helmikuussa OECDssä. Siellä olemme näitä määritelmiä rukanneet uusiksi, siellä tämä on tehty selväksi. Ja olemme osallistuneet näihin keskusteluihin voimakkaasti. Ja kuten sanoin, pohdimme sitä, että sotilastoiminta käytetään siviilitarkoituksiin tai kehitystavoitteiden saavuttamiseksi, jos on kyse tietyn tyyppistä toiminnasta, sen takia esimerkiksi sotilasvoimien kouluttaminen, noudattamaan ihmisoikeuksia, että vältetään sukupuoliväkivaltaa. Se on esimerkki, joka tulee kyseeseen. Ja näillä kehitysrahoja voidaan käyttää sotilasvoimia varten, mutta ikinä sotilas toimii itseään, itsessään. Me kaikki tiedämme, että olemme tulleet eh, käsitteiden rajoille, mutta olemme nyt tässä hankalassa tilanteessa ja se on tärkeää muistaa, jos eh, emme voi rajallisessa määrin käyttää resursseja taataksemme turvallisuuden, emme voi taata kehitystä, joten eh, eräällä tapaa. Tämä on yleistymässä on yhelmän heikkoja valtioita, konfliktivaltioita, ja sen vuoksi tätä on esitetty. Olemme käyneet laajaa keskustelua oikeudellisen yksikön kanssa rajoista, jotka, joita Lissabonin sopimus ja EU-budjettisäännöt asettavat, sillä molemmat ovat tärkeitä, ja ne liittyvät eri tavoin kehitysrahastoon. Ja nyt tämä on lainsäädäntövallan käyttäjien käsissä. Pitää katsoa, josko parlamentti ja jäsenvaltiot voivat mennä tähän suuntaan. Ehdotus on tehty. Yritämme venätä rajoja eteenpäin, mutta yritämme, ettei niitä venytetä liikaa. Ei ole mahdollista tällä hetkellä missään EU-budjetissa tukea sotilastoimia, jos ajatellaan Tämä toiminta on esimerkki, jota ne haluaa piilotella, Afrikan rauhanväline. Siinä rahoitamme osittain Afrikan joukkojen menoja AUn komission välityksellä. Tarkoituksena on säilyttää rauha Somaliassa ja saada sitä aikaan. Tämän takia Afrikan rauhanvälinettä käytetään. Se on hieman eri esimerkki tästä, mutta se saa varoitusta EKRstä, sillä se ei voinut saada EU-budjetista varoja nykytilanteessa, joten toistan. Tässä ollaan rajamailla, mutta kuten sanoin, jos emme voi toimia alalla ylipäätänsäkään, niin se haittaa kehitystavoitteitamme. Sen vuoksi oikeusperusta on Lissabonin kehitysartikla ja sen takia kaikki, joka saa rahoitusta tällaisen välin avulla, jos sovittua, Siinä pitäisi olla periaatetavoitteena kehitystavoitteen. Sen voin sanoa tästä asiasta. Varmastikin haluatte poliittisemman virallisen vastauksen komissiota, mutta se voidaan tehdä myöhemmässä vaiheessa. Okay, thank you very much. Mrs. Hartler wants to come back. Kiitoksia. Hautala. Thank you. Um, well... Kiitoksia. No, tämä kuulostaa aika tavalla epäselvältä ajatellen kehitystavoitteiden saavuttamista, niin kuin ajattelinkin, kun luin tarkistusta tähän rauhan ja vakauden välineeseen. Minusta vaikuttaa siltä, että ne kysymykset, joita meidän täytyy nyt tässä edelleen esittää, ovat niitä, että miksi jäsenvaltiot eivät hyödynnä olemassa olevia mahdollisuuksia näiden uusien sotilaallistyyppisten toimien rahoittamiseksi. Meillä on Affinit-ohjelma. Ja onko tämä yhdeksän jäsenvaltion 15 huhtikuuta antama epävirallinen asiakirja Food for Thought. Sehän oli hyvin käskevä tyyliltänsä ja sillä haluttiin varmistaa se, että komissio ja ulkoinen ulkoasianhallinto panisivat täyteen sen, mitä, mistä juuri kuulimme. Onko se julkinen ja onko sitä keskusteltu julkisesti? On hyvin valitettavaa, että tällainen suuri muutos, joka menee aivan rajamaille jopa yli oikeudellisten rajojen. Ja me kyllä näemme, että oikeudelliset yksiköt eivät ole oikein tyytyväisiä tähän. Onko tämä non-paper saatavilla? Voimmeko me kaikki tutkia sitä ja todella nähdä sen, miten paljon jäsenvaltiot ovat tekoa painostaneet täällä. Miten tämä nyt rahoitetaan? Viisi jäsenvaltiota sanoi, että tässä ei tule mitään uutta rahaa. Ja tilanne on hyvin selvä sen osalta, että 100 miljoonaa euroa otetaan kehitysyhteistyövälineestä. Pitäisikö meidän nyt kunnioittaa tällaista päätöstä? No. Klaus. Klaus. Um, first of all... No ensinnäkin 100 miljoonaa on mahdollisuus. Varsin, siis meidän osastomme vielä tarkistelevat tätä, koska ehdotuksessa sanotaan, että rahaa täytyy vielä löytää jostain e, niin, että voimme ympätä sen tähän vakausvälineeseen. Eli joka tapauksessa asia palaa vielä parlamentin käsiteltäväksi. On myös sellainen mahdollisuus, että voisimme omistaa pienen summan DCI-rahoja, e tähän ehkä 100 miljoonaa 20 miljardista. Sehän on vielä aika pieni pähkinä. Tämä on kuitenkin mahdollisuus, joka on mainittu. Mitä tulee yhdeksän jäsenvaltion asiakirjaan, niin kyllä jäsenvaltiot haluaisivat mennä pidemmälle. Se on ihan totta. Ja en tiedä, onko tämä asiakirja julkinen. Sehän on yhdeksän jäsenvaltion non-paper, jota on neuvostossa käsitelty. Jäsenvaltiot siis haluaisivat mennä vähän pidemmälle, koska ne ovat sitä mieltä, tai ovat analysoineet tilanteen niin, että Afrikan valtioissa turvallisuustarpeet ovat paljon suuremmat kuin muualla. Eli monet mm, Afrikan valtiot eivät kykene takaamaan turvallisuutta. Otetaan vaikkapa Somalia. Somalian kansallinen armeija ei kykene puolustamaan maata Al-Shabaabia vastaan. Muut afrikkalaiset sotilaat, muiden maiden sotilaat puolustelevat Somaliaa Al-Shabalta, koska Somalian kansallinen armeija ei pysty siihen, joten tämä voidaan ottaa esimerkkinä niistä haasteista, joita meillä on edessämme kysymys siitä, miksi jäsenvaltiot eivät halua käyttää muita olemassa olevia ähm, mekanismeja, on se, että CFSP ja Ateena voivat rahoittaa, aino, Ateena voivat rahoittaa ainoastaan EUn ähm, sotilasvoimia, eivät ähm, muiden maiden sellaisia. Eli äh, siksi nämä missiot äh, esimerkiksi Välimeren tai Intian valtameren äh, operaatiot toteutetaan EUn voimin. Meidän työkalupakkissamme on aukko, siis tyhjä paikka. Tällä hetkellä me emme eh, näiden pienten muutosten eh, avulla vielä täyttää tätä aukkoa, mutta ehkäpä seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä tästä käydään enemmänkin keskustelua, koska jäsenvaltiot haluaisivat, että tämä aukko täytettäisiin, mutta tämä on poliittinen keskustelu, joka on vasta edessämme. Me olemme vasta ihan alkuvaiheessa. Tämänhetkinen työkalupakkimme, mm, tämänhetkiset rahoitusmekanismit eivät mahdollista sitä, mitä me nyt ehdotamme. Eli että tätä välinettä jatkettaisiin niin tai laajennettaisiin niin, että se myötä vaikuttaisi rauhaankin. Selvä. Meillä on sitten sitten jatkossa ehkä enemmän mahdollisuuksia keskustella tästä, kun komission varsinainen ehdotus tulee. Ehkä meidän täytyy myös kutsua korkea edustaja tähän valiokuntaan. Hän on tulossa joka tapauksessa jossain vaiheessa. Ja sitten voimme kertoa hänelle tästä ehdotuksesta. Kiitoksia kovasti heille kysymyksestä ja komissiolle vastauksesta. Ja nyt vielä kohta 19 muut asiat. Minulle ei ole kerrottu muista asioista, joten tässä vaiheessa haluaisin kiittää tulkkeja. Tämä on vissinkin viimeinen kerta ennen kuin näen teidät ennen kesää, joten kiitän kovasti teitä tekemästäni työstä oikein hyvää kesää kaikille. Ja ne kollegat, jotka eivät tule tänne Afetin kanssa pidettävän yhteiseen kokoukseen, niin hyvää kesää teillekin. Kaikki ansaitsevat lomansa ja nähdään sitten, kun nähdään. Ai niin, AFET on, kokous on 10 minuuttia myöhässä ja se alkaa siis noin 1052 2 kuukakkosessa.